odottamaan sitä huomista äänestystä. Ho ricevuto sei proposte di risoluzione a conclusione della discussione. La discussione è chiusa. E Nyt tämä keskustelu päättyy tähän ja äänestys käydään huomenna kello 12. Sitten minulla on vielä ilmoitusasia alle ja SVLD ja FT, ähm, niiden nimitykset äh, ovat tämän istunnon pöytäkirjoissa ja jos niihin ei äh, esitetä huomautuksia, niin silloin ne, niitä pidetään hyväksyttyinä. Seuraavaksi meillä